Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie bitten, Platz. Ich erkläre die am Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Nyt äh, sitten julistan äh, istuntokauden jälleen alkaneeksi. Päi 13.9. pöytäkirjat ovat luettavissa. Onko niihin jotain huomautettavaa?